aika käsitellä Roberto Galtierin mietintöä Pankkiunionin vuosikertomus 2015 ja annan puheenvuoron herra Galtieri neljä minuuttia. Thank you, Mr. President, Mr. Kiitos puhemies. Arvoisa komissaari, pankkiunioni on kaikkein tärkein askel kohti aitoa emua sen jälkeen, kun euro on otettu käyttöön. Yhteinen valvonta, yhteinen ratkaisu, Tämä tarkoittaa huomattavaa vastuunsiirtoa euroalueen jäsenvaltiolta EU-toimielimille. Tämä on välttämätöntä, että voidaan varmistaa vakaus ja palauttaa luottamus pankkeihimme ja jotta voidaan vähentää jakaa riskejä tehostamalla rahoituksesta yhdentymistä. Tällainen vastuunsiirto vaatii kuitenkin asianmukaista parlamentaarista valvontaa Tämä mietintö on ensimmäinen konkreettinen esimerkki juuri tästä. Haluaisin tässä yhteydessä kiittää kaikkia varjoesittelijöitä erinomaisesta yhteistyöstä, samoin sihteeristöä ja koko henkilökuntaa heidän tekemästään työstä. Arvostan myös avointa vuoropuhelua, jota meillä on ollut val- valvontaelimen, ja komission kanssa. Tässä pidetään tätä yhteisen valvontamekanismin perustamista onnistuneena niin operatiivisesti kuin valvonnan laadunkin kannalta katsottuna. Samanaikaisesti me olemme tunnistaneet kuitenkin joitakin ongelmia ja parannusvaraa löytyy. Aivan erityisesti me korostamme, kuinka tärkeä tehokas koordinaatio mikro- ja makrovakauden valvontapolitiikan välillä on koska YVM kuuluu tähän puitteiston täysin. Täytyy vakauttaa valvonta- ja sääntelypuitteistoa, samoin pitää parantaa pankkien ymmärrystä, mitä tulee tähän yhteiseen valvontaan lähestymistapaan. Ja ottaen huomioon myös mikrotason vakauden valvontatoimet, me korostamme tässä su- oikeasuhteisuutta. Markkinat tarvitsevat ennakoitavuutta, selkeyttä, kun asetetaan pääomavaatimuksia. Tämä ei, näin ei kuitenkaan ole ollut aikaisemmin. Mietinnössä todetaan, että lainsäädännöstä puuttuu selkeyttä tässä asiassa. Tämän ei pitäisi kuitenkaan estää yhteistä valvontamekanismia käyttämästä markkinoista joustavälineitä että jotta voidaan löytää, ettei ha, ha, vahingoiteta 28 joukkolainamarkkinoita. Tarvitsemme jurista selkeytettä, mitä tulee ö, näihin MDA-kysymyksiin, suurta jakomäärä. Olemme tyytyväisiä, että eilen saimme komissiolta tiedonannon pitäisi aloittaa tämä valvontaprosessi ja olemme sitä mieltä, että YVM pitäisi ottaa tämä täysin huomioon aivan erityisesti silloin, kun tehdään ero pilari yksi pääomavaatimuksen ja pääomaohjeiden välillä. Me tuemme eri vaihtoehtoja kansallista harkintavaraa, jotta voidaan saavuttaa käytäntöjen yhdenmukaisuus. Sama koskee standardeja. Me esitämme myös tiettyjä kommentteja joistakin kysymyksistä joista kuuleminen on aloitettu. Lisätoimia tarvitaan, jotta voidaan parantaa pankkien valvontaa rahoitustoiminnassa, jotta voidaan parantaa kykyä eh, katsoa pidemmälle kuin luottoriskit ja ottaa huomioon kaikki pankkiriskit mukaan lukien syvälliset analyysit, eh, pankkien sijoitukset, erityisesti kolmen, kolmannen tason omaisuuserin koskien. Sitten tämä sijoittajavastuuperiaate ja sen toteuttaminen. Samanaikaisesti me suosittelemme, sitä, että arvioidaan huolella erilaisia vaihtoehtoja, joita neuvoston käsissä on uuden lainsäädännön valossa mukaan lukien erilaiset kriisinratkaisun välineet, eikä, se, eikä toimita niitä pankit selvitystilaa, niin Aina sovelletaan sopivaa oikeasuhteisuutta, oikeudenmukaisuutta oikeudenmukaisuutta ja joustoa, jota kyllä löytyy lainsäädännöstä, pitäen mielessä kuinka tärkeää on varmistaa rahoituksen vakaus ja säilyttää luottavuuspankkijärjestelmän Lopuksi mietinnössä pyydetään, että vietäisiin loppuun pankkiunioni. Äh, talletussuoja, yhteinen varajärjestelmä. Parlamentti on tyytyväinen hiljattaiseen komission pakettiin edisehdotukseen toisaalta ja sen sitoumukseen jatkaa riskin vähentämis toimissa toisaalta. Aikaisemman kohdalla, Edisin kohdalla laadimme äh, lainsäädäntöä ja toisen kohdalla on tärkeää korostaa, että riskin vähentäminen on laaja käsite. Se viittaa joukkoon erilaisia mahdollisia toimenpiteitä, kaikkein ristiriitaisimpia, jotka liittyvät valtioriskeihin. Panemme merkille työn, jota Baselin pankkivalvontavaliokunta on tehnyt ja ajattelemme, että mikä tahansa mahdollinen muutos pitää huolella arvioida ja punnita. Joka tapauksessa pitäisi toimia kestävästi keskiaikavälillä kansainvälisten elinten toimien yhteydessä, mitä tulee esimerkiksi Basel komitean, tämän ei pitäisi vaikuttaa jäsenvaltioiden rahoituskapasiteetin ja niiden rahoitussektorin vakauteen. Kiitoksia. Kiitokset eh, edustaja Gualtieri ja nyt sitten annamme puheenvuoron komission jäsen Hillille. Olkaa hyvä. President, thank you, and I'd like to thank... Kiitoksia, hyvä puhemies. Haluaisin kiittää Roberto Gualtieria erittäin paljon tästä vakiona koskevasta mietinnöstä. Minusta hän antoi meille aivan erinomaisen muistutuksen siitä, kuinka paljon onkaan saatu aikaiseksi, kun olemme pyrkineet uudelleen muokkaamaan Euroopan valvontaa ympäristöä pankkialalla. Ja pankkiunioni on tässä suhteessa aivan keskeisessä asemassa. Yhteinen valvontamekanismi ja kriisiratkaisumekanismi ovat jo helposti nyt paikoillaan ja on helppo myös unohtaa näiden valvontatehtävien siirtäminen kansallisilta viranomaisilta yhteisen valvontamekanismin tapahtui vasta vuosi sitten. Ja kriisiratkaisumekanismikin aloitti toimintansa kunnolla vasta tämän vuoden tammikuussa. Olemme siis astuneet aimoharppauksia eteenpäin nopeassa ajassa. Olemme tehneet Euroopan pankkeista vahvempia, ne ovat paremmin pääomitettuja ja Euroopan veronmaksajat ovat paremmin suojattuja. Siitä syystä haluaisin kiittää tämän valiokunnan jäseniä ja myös edustajan, edeltäjäni siitä, mitä työtä olette tehneet tässä suhteessa. Mietinnössä katsotaan paljon eri kysymyksiä ja ottaisin esille äh, erityisesti Gualtieri mainitsemia yksityiskohtia. Olemme kaikki samaa mieltä siinä, että EU-tasolla ja luonnollisesti jäsenvaltioiden sisällä täytyy puuttua järjestämättömiin lainoihin jotka vaikuttavat kielteisesti tiettyihin osiin pankkisektorilla. Olen hyvin pitkälti samaa mieltä siinä, että meidän täytyy tarkastaa se, että meidän lainsäädäntömme on oikeasuhtaista ja että se ottaa huomioon eri liiketoimintamallit samalla välttäen erilaisia vaatimuksia, joita esitetään varsinkin pienille pankeille. Ja tätä olemme tarkastelleet uudessa direktiivin muokkauksessa. joka koskee vakavarausdirektiiviä siis. Kun samalla valmistetaan, vahvistetaan pankkiunionia, niin keskitymme erityisesti ehdotukseemme, jonka avulla luodaan edis järjestelmä. Se on suuri osa tätä suurempaa järjestelmää, jonka avulla voidaan syventää talous- ja rahaliittoa ja antaa myös pankkiunionille kolmannen jalan, joka sille on aina suunnattu. Olemme pyrkineet tasapainoisen lähestymistapaan ja lähestymistapaan, joka pyrkii vähentämään riskiä ja jakamaan sen kaikkien kesken. On oleellista, että katsomme yhtälön molempia puolia samanaikaisesti. Meidän tulee jatkaa painostamista niin, että erilaiset järjestelyt että otetaan käyttöön kansainvälisessä lainsäädännössä. Olemme melkein päässeet tähän ja hyvin pian aiomme katsoa ähm, näitä uudelleenjärjestelymenettelyitä. Ja aiomme esittää myös TELAC-standardeja vuoden loppuun mennessä niin, että ne toimivat Euroopassa. Kualteri korosti hetki sitten kommenteissaan sitä, että hän on huolissaan toisen pilarin pääomavaatimuksista ja niiden suhteesta pääomaa puskureihin. Me tiedämme, että on olemassa eroja sen suhteen, miten näitä säännöksiä valvojat soveltavat, ja siitä syystä olemme nyt aloittaneet myöskin prosessin tässä suhteessa, jossa, jäsenval- jos parlamentti on mukana niin, että jäsenvaltiot voivat toimia niin kuin alun perin oli ajateltu. Meidän täytyy selkeämmin erotella ensimmäisen pilarin vaatimukset, jotka soveltuvat kaikkiin pankkeihin, toisen pilarin vaatimuksista, jotka ovat toimielin kohtaisia, jotka riippuvat niistä lisäriskeistä, joita pankeilla on kannettavanaan. Olen kovin kiitollinen siitä, mitä Gualtieri tässä suhteessa totesi, ja mielelläni jatkan keskustelua tästä erittäin tärkeästä asiasta. Nämä ovat joitakin vain niistä alueista, jotka minusta olivat hätkähdyttäviä tässä mietinnössä. Olen samaa mieltä siitä, että meillä on vakaa pohja, jolle rakentaa. Ja yleisesti ottaen suhtaudun optimistisesti näihin tilaisuuksiin, joita meillä on hieno säätää lainsäädäntöämme niin, että voimme vastata näihin potentiaalisiin tavoitteisiimme samalla tukien kasvua ja investointeja Euroopassa. Ähm. Kiitos äh, komission jäsen Hill. Ja nyt sitten siirrymme poliittisten ryhmien äh, puheenvuoroihin. Ja meillä on myös mahdollisuus eh, tässä vaiheessa sitten esittää sinisen kortin, sinisiä kortteja. Yeah. Ja seuraavaksi edustaja Paunova. Kiitos eh, eh, hyvät kollegat. Me olemme nähneet kaikkein suurimpien rahoitusinstituutioiden joutuvan jäsenvaltioissa ongelmiin. Tämä osoittaa, että meillä on vielä paljon tehtävää ja tässä mietinnössä asetetaan oikea tie tälle pankkisektorille. Kaikkein tärkeintä on, että pyritään vähentämään riski ja etsitään, riskejä ja etsitään siihen toimenpiteitä. Ja jos äh, tarkoitus on, että yhteisvastuullistetaan pankkien mahdolliset maksukyvyttömyydet, niin silloin tämän täytyy olla mahdollisimman äh, laaja. Ja meidän täytyy tehdä tässä uusia askeleita ja sen vuoksi ehdotammekin, että komissio tekisi tällaisia toimenpiteitä, jotka sitten jäsenvaltiot toimenpitäisivät. Pankkisektorin konsolidoinnin täytyy tapahtua oikeudellisesti oikealla tavalla. Sen vuoksi me olemme myös vaatineet selvennystä jakokelpaiseen enimmäismäärää MDAhan sekä ykkös- että kakkostason pääomavaatimuksissa. Mutta kaikkein tärkein rooli on sillä, että meillä on selkeät kannustimet sille, että esimerkiksi Meillä on tasapainon lähestymistapa pankkiunion ja sen kolmannen pilarin välillä. Mietintö sai suuren enemmistön valiokunnassa. Toivon, että täysistuntakin äänestää tämän puolesta, koska tämä käynnistää tärkeän vuoropuhelun, joka auttaa meitä rakentamaan pankkiunion parhaaksi mahdolliseksi. Kiitos. Kiitos. Ja sitä SND-ryhmän nimissä edustaja Ferreira arvoisa puhemies. Pankkiunioni on ainoa täydellinen hanke, joka ei, ei muussa annettu huomioon, jotta voidaan vastata kriisiin. Komission suunnitelma 2012 mietintö otti esille tai aloitti pankkiunionin ja tämä toistettiin myös viiden puheenjohtajan raportissa. Pankkiunioni on aivan välttämätön rahoitusjärjestelmän ja euron vakauden kannalta katsottuna. Luottamus on ratkaisevan tärkeää. Tarvitaan yhtenäiset säännöt, valvonta, yhtenäinen valvontamekanismi, yhtenäinen kriisiratkaisumekanismi. Kaikki tämä on viety loppuun ja tämä on ollut suuri menestys, on toimittu varsin nopeasti vielä, mutta puhutaan suoraan. Tämä on erittäin riskialtis, a, a, erikoislaatuinen hanke ja tämä riippuu myös keskinäistä luottamuksesta, jota meillä, meidän välillämme on. Sitten on saksalainen luotta, talletussuojajärjestelmä. Järjestelmä. Se on, tällainen on en, eh, ehtona myös pankkiunionin onnistumiselle. Jos emme pysty vakauttamaan pankkiunionia talletussuoja järjestelmän kautta kolmannessa pilarissa, se on jo nyt varsin vesitetyssä muodossaan, mutta kuitenkin se nyt on jossain muodossaan olemassa, mutta jos emme tarkista tilannetta ja luo aikaan yhteistä eurooppalaista varausjärjestelmää, niin sitten riskit voivat lisääntyä. Tämä koko rakenne on vielä epätäydellinen tähän liittyy tiettyjä epävakaustekijöitä, koska rakenne on epätäydellinen. Tämä on tällainen keskeneräinen ja se sisältää riskejä. Nyt tämä näkyy myös käytännössä. Ja sitten vastaus puolitoista minuuttia ECR. Herr President. Puhemies, me puhumme tänään pankkiunionissa ja tässä on kaksi elementtiä. Ensinnäkin se, että yhteisvastuullistetaan kustannukset pankkeilta, jotka ovat menneet vararikkoon, sekä se, että olisi yhteinen pankkivalvonta, joka ei toimi. Mutta vielä pahempaa on se, että pankkivalvonta ja vakavaraisuus on sekoitettu. Meillä ei ole enää itsenäistä äh, rahapolitiikkaa, ja tätä äh, Schäublekin on äh, kritisoinut. Ja sen vuoksi olen tehnyt tarkistuksia valiokunnassa, jossa halusin, että erotetaan rahapolitiikka ja valvonta. Ja te ette tätä ikävä kyllä tukeneet. Kolmas elementti ovat sitten äh, nämä äh, yhteiset äh, riskinvarmennukset. Siinä on kysymys siitä, että halutaanko, että saksalaiset äh, säästäjät joutuvat äh, maksamaan ulkomaalaisten pankkien tappiot. Sunnuntai-puheet ovat ohitse, nyt täytyy tunnustaa väriä. Minusta meidän pitäisi äänestää tästä nimenhuutoäänestyksellä, äh, koska vain sillä tavalla äänestäjät voivat ennen viikonlopun tärkeitä vaaleja nähdä, missä edustajat seisovat. Kiitos. Kiitos. Eh, nimissä Bonjour, monsieur le commissaire. monsieur le... Puhemies, hyvää huomenta, komissaari mietintö pankkiunionista. Tämän, tässä ei pitäisi käydä kuitenkaan mitään sisäistä vaalikampanjaa tämän yhteydessä. Tämä on aihe, joka on todella tärkeä ja, ja nyt me voimme saada tästä yhtenäisen kannanoton. Kiitän Robertoa yhtenäistä työstä. Tätä työtä nyt on tehty jo joidenkin vuosien ajan. Tämä on todennäköisesti ainoa asia, jossa EU on voinut onnitella itseään. Se on edistynyt huomattavalla tavalla erittäin arkaluontoisissa asioissa. En nyt palaa siihen, mitä kaikkea on saatu aikaan. Keskittyisin myös tähän EDIS talletussuojajärjestelmän Euroopassa. Ottaisin muutamia tärkeitä seikkoja esille. Ensinnäkin me tarvitsemme ehdottomasti sitä, että palautamme keskinäisen luottamuksen, koska tämä teksti on sellainen, että siinä käsitellään tärkeitä arkaluontoisia kysymyksiä tallettajien varojen. Minä kiellä, en halua, että tätä ongelmaa kansallisteta niin On kaikissa maissa on tärkeää suojella tallettajia, talletuksia. Tämä on yhteinen edun, edun mukainen kysymys. Samoin yhteiseen etuun liittyy pankkisektorin terveys ja euroalueen sisällä sidonnaisuus on riittävän huomattava, että meidän pitää olla valppaita. Ehdotukset riskistä, tästä ei saa tulla sitä vaikutelmaa, että yhtäkkiä asiat muuttuvatkin. Pitää tehdä työtä luottamuksen rakentamiseksi. Sitten ehdot, joita voimme ottaa käyttöön. Ja tässä komissaari, kun olen keskustellut näissä, tästä asiasta al- alustavasti, niin meidän täytyy saada takeet komissiolta siitä, että se haluaa suojella perussopimuksia tässäkin yhteydessä ja asettaa tarvittavat ehdot, joita myös noudatetaan eri teksteissä. Ja kolmanneksi tietenkin voidaan ottaa huomioon aikataulukysymys. Meidän pitää pystyä tekemään hyvää työtä. Tähän menee tietysti jonkin aikaa ja jotta tässä onnistutaan, niin meidän täytyy pystyä palauttamaan meidän keskuudessamme luottamus. Kiitän vielä tästä ehdotuksesta, joka liittyy pankkiunionin tai muodostaa kolmannen pilarin unionissa. No niin, sitten Gwen nimissä edustaja Kari. Tack Kiitos eh, puhemies. Suuria pankkeja perastettiin pankkikriisin aikana veronmaksajien rahoin. Johtui siitä, että pankit olivat kasvaneet liian suuriksi. Kysymys oli pankkeista, jotka olivat liian suuria, että ne olisivat voineet kaatua. Ensimmäinen askel kohti turvata kansalaisten oikeudet mahdollisissa tulevissa pankkikriiseissä on estää se, että pankit saavat kasvaa niin suuriksi, että veronmaksajien on pakko pelastaa ne. No, mutta tälle pankkiunioni ei kuitenkaan ole tehnyt vielä mitään. Kahdeksan vuotta pankkikriisin jälkeen finanssisektori on kasvanut vielä enemmän ja keskittynyt vielä enemmän, eikä vieläkään ole lainsäädäntöä, joka kohdistuisi nimenomaan tähän too big to fail pankkeihin. Pankit saavat kasvaa suuremmiksi ja suuremmiksi. Pankkiunioni samalla vakuuttaessa, että uutta pankkikriisiä ei synny, mikä on ihan valheellista. Pankkiunioni oli aluksi todella suuri mahdollisuus ottaa too big to fail pankit eh, esityslistalle, mutta näin ei tehty. Eikä liioin eh, olla eh, kritisoitu Mario Draghia, koska hän on mukana maailman suurpankkien pääjohtajien ryhmittymässä. Ja Minusta eh, ei ole mahdollista, että Draghi tavallaan istuu kahdella jakkaralla. Ja me olemme olleet täysin epäkriittisiä ja samoin on tämä mietintö. Kiitos. Ja sitten edustaja Giegold vihreistä puolitoista minuuttia. Ja, liebe Kolleginnen, Hyvät kollegat ja komission jäsen, Minusta ei ole hyvä, että tätä pankkipolitiikkaa käytetään nyt Saksan sisäpolitiikan vaalipolitiikassa. Kysymys ei ole siitä, että veronmaksajien pitää maksaa siitä, että pankit menevät konkurssiin, koska pankkiunionin tehtävähän on nimenomaan suojella veronmaksajia ja huolehtia siitä, että pankit tekevät työnsä. Ja sen vuoksi on todella väärin, että von Storch Äh, valheellisesti levittää paniikkia Saksaan. Äh, en voi kun äh, hämmästellä, että te esititte vasemmistopuolueesta näin vakavaa kritiikkiä pankkiunionia vastaan. Haluaisin, että olisitte tuoneet oman kantanne aikaisemmin jo esiin. Ei ole oikein, että te tulette täysiistuntoon ja jälkikäteen esitätte kritiikkiä, kun meillä kuitenkin oli hyvin avoimet neuvottelut, joita Roberto Gualtieri johti. Komissiolle haluaisin vielä sanoa, että pidän hyvänä paljon asioita, joita te teette, mutta pyytäisin kuitenkin yhtä. Mietinnössä on hyvin paljon asioita, joita ette ole ottaneet mukaan työohjelmaanne. Ja niistä te ette sanoneetkaan paljon, herra Hill. Mitä te teette esimerkiksi varjopankeille? Mitä te teette eh, esimerkiksi äh, vakuutusten ja pankkien välisen äh, yhteyden äh, säätämiselle ja millä tavalla nämä erilaiset signaalit, joita annetaan oman pääoman heikentämisestä tai alentamisesta, että me että näkyisi se, että me emme halua toistaa eilisen päivän virheitä uudelleen. Uh, Teille on sininen kortti, otatteko te vastaan? Puhemies, Tulkki äskeisen puheenvuoron aikana sanoi, että Rovan Storm oli mm, sanonut epätotuuden. Englannissa puhumme valheesta. Parlamentaarinen kieli, kielenkäyttö täällä. Voidaanko täällä kutsua toista valehtelijaksi? Onko mahdollista, että joko tulkki oli väärässä, että herra, äh, viikot ei näin sanonut, tai jos teki, niin pitäisikö asia tarkistaa? Kiitos. edustaja Valli. Kiitoksia puhemies. Ihan alkuun haluaisin todeta edustaja Giegoldille, että Saksan veronmaksajat ovat tässä vielä erityisen alttiita, vaikka meillä onkin kaksi pilaria. Ja sitten Hillille jossa meillä on todellinen erottelu pankkien välillä. Meillä on kuitenkin tällaisia yleispankkeja, jotka kykenevät saman aikaan laittamaan levityksen rahaa ja samalla olemaan talletuspankkeja. Nyt meillä on toinen pilari, joka ottaa käyttöön käsitteen siitä, että että henkilö saattaa kuitenkin altistua vaaralle, vai, jos hän ei ole ylittänyt tiettyä kynnystä. Tilanne on erityisen hauras vieläkin. Olemme toimineet, mutta emme ole katsoneet pankkikriisin varsinaisia syitä. Olemme toimineet vain sen seurausten pohjalta. Tässä on kyseessä selkeä paradoksi ja sillä on suuret vaikutukset pankkijärjestelmään. Ensimmäinen ensimmäistä lähtien on arvopapereita 40 prosenttia vähemmän. Valvonta, jota tällä hetkellä tehdään, ei toimi, jollei keskitytä luotonantoon ja siihen liittyviin riskeihin. Ranskan pankit, jotka keskittyvät johdonnaisiin, ovat tässä suhteessa myös tärkeässä asemassa. NF, Monsieur Monod, à vous la parole. Ja sitten herra Bono. Komissaarius täytyisi todeta, miten toimittiin viime vuonna te, kun olette pyrkineet pelastamaan jälleen pankkilobbareita, on toiminut todella hyvin teidän kannalta. Niin tähän mennessä lainsäädäntöön perustuu eh, esimerkiksi Ranskassa siihen, että ratifioidaan pankkiunioni, niin tämä tapahtui eh, loma-aikaan vielä. jos pankkeja ei voida pelastaa, silloin eh, pankkien asiakat joutuvat tässä astaan ja joutuvat maksamaan tästä loppujen lopuksi tässä tavallaan EKP varastaa jäsenvaltioita suvereniuden asiassa ja tämä on tällaista finanssialan totalitarismia, jolla pyritään pelastamaan euro. Talletussuojajärjestelmä kolmas pilari pankkiunionissa, jonka täytyy tulla voimaan kahdeksan vuoden kuluttua. Tämä ei koskaan tule toteutumaan, se on niin epädemokraattista, koska Saksa ei tätä halua. Jo 2015 tämä nähtiin, kun neljä alueellista pankkia kaatui Italiassa, jotka tukivat pientallettajia. Ja miten silloin kaikun pakeja pelastetaan. Suuri osa heistä te, äh, joutuu joutui konkurssiin. Tämä on ultraliberalista toimintaa, jota pankkiloparit ha- harjoittavat. Tämän demokratian uhan edessä ainoa ratkaisu on lopettaa tällainen suunnitelma. Pankkiunioni huijaa jäsenvaltioita ja kansoja ja tämä vain vaikeuttaa ongelmia ja riskejä. Varoitan teitä komissaari, koska suveraanin kansan suuttumus tulee vielä kääntymään väkivaltaisesti teitä ja muita eurokraatteja vastaan. Iscritti, onorevole Zaria. Ja sitten äh, sitoutumattomalta Sarjanopoulos yksi minuutti. Ισχυρίζεστε ότι η Τραπεζική Ένωση εξηγαίνει τις τράπεζες. Pankkiunioni on mahdollistanut järjestelmän tervehdyttämisen samalla. Saamme huomata, että kustannukset nousevat eksponentiaalisesti ja sillä on tietysti vaikutus köyhyyteen ja työttömyyteen. Unioni ei ole mahdollistanut todella hyvää kehitystä, vaan kaikki on revitty kansalaisten selkänahasta. Ja tällä tavalla Olette kyenneet vahvistamaan myös pankkijärjestelmää omin varoin sellaisin vakuutuksin, jotka pyrkivät hyödyntämään koko tätä tilannetta. Kansalaiset joutuvat maksamaan tästä kapitalistisesta järjestelmästä, jotta vastattaisiin vain kapitalismin vaatimuksiin. Ei, prego. Sitten Baltz puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies komission jäsen. Pankkiunioni mietinnössä katsotaan, mitä menneisyydessä on tapahtunut. Ja onhan tässä selvää, että tässä pitää olla pankkiunionin kaikki kolme pilaria, joita vielä on rakennettava, mutta ennen kuin me rakennamme sitä edelleen, meidän täytyy viedä päätökseen se, mitä on käynnistetty kauan sitten. Ensinnäkin jäsenvaltioiden pitää täytäntöönpanna ja käyttää oikealla tavalla tätä. Eli komission tulisi painostaa jäsenvaltioita. Jos pankkiunioni perusta ei ole vakaa, niin mikä tahansa talo, joka epävakaalle perustalle rakennetaan, ei ole pysyvä. Me tarvitsemme sääntöjen joustamista ja riskien yhteistämistä. Hyvät naiset ja herrat, meidän täytyy toteuttaa ne säännöt, joista me olemme päättäneet. Ja eh, esimerkiksi me olemme päättäneet, että ähm, monista säännöistä juuri sen vuoksi, että kansalaiset eivät joudu kantamaan vastuuta. Me tarvitsemme äh, uudenlaisen vahvan äh, järjestelmän, jolla voimme suojella kansalaisia ja sitä meidän ryhmämme äh, kannattaa. Ja sen vuoksi pyydämme myös, että täytäntöön pannaan ne säännöt, mitä meillä on. Meillähän on myös meidän mielestämme välttämätöntä, että riskien, riskien määrää pienennetään pankkisektorilla. Me haluamme vakaan ja tehokkaan pankkiunionin, mutta ennen kuin se saadaan aikaiseksi, meillä on vielä todella paljon työtä tehtävänä. Kiitokset sininen kortti herra Vallilta, hyväksyttekö te? Kiitoksia puhemies. Kiitän herra Baltsia. nel tardo pomeriggio. Prego onorevole Valli. Olkaa hyvä herra Valli uudestaan. Kiitän teitä herra Balts vastauksestanne jo etukäteen sääntöjä on otettu pankki, pankkien yhteydessä ja valtion tuki ei enää ole mahdollista. Pank, neljä pankkia on kaatunut Italiassa ja komissio suhtautuu niihin varsin ankarasti. Saksassa on myös tällainen eräs pankki, joka on ollut vaikeuksissa. Komissio on ollut varsin ankara meidän pankeillemme, kun taas Saksan pankki sai nauttia kolmesta miljardista valtion tukea. koskevatko nämä säännöt vain Välimeren maita ja Saksa voi toimia niin kuin haluaa omien pankkiensa kohdalla? No, ensinnäkin äh, tulkkaus oli varmaankin hieman epäselvä, mutta haluan sanoa, että haluan Eh, tai siis minusta on hyvä, että Tanskan pankit toimivat eh, tiukemmin ja tämän pitäisi koskea myös muita pankkeja. Kollega Valli, minusta tämän kysymyksen te esittäisitte kaikkein parhaiten komission jäsen Hillille, koska hän on täällä tänään paikan päällä ja hän voi puhua komission nimissä uskoakseni eh, komission, jäsen, komission toiminut oikein Italian pankkien suhteen. Kiitokset. Ja seuraavaksi von Weizsäcker puolitoista minuuttia. Um, kiitoksia. Uh, um, uh, kiitoksia, kiitoksia Galtieri siitä, että esitit aivan erinomaisen mietinnön, joka pääviestinä on se, että lasi on puoleksi täynnä, kun puhutaan pankkiunioniksi, ei puoleksi tyhjä, koska niin paljon on saatu aikaiseksi, mutta puoleksi täynnä vain siksi, että vielä paljon on tehtävää, jotta tästä tulisi toimiva järjestely. Ja koska lasi on puoleksi täynnä, niin komission tarkastusta ei pitäisi katsoa pyynnöksi muuttaa näitä säännöksiä, vaan tarkistukseksi, jonka avulla voidaan täyttää tämä lasi sitten ääriä myöten. Pankialalla haasteet ovat aivan selveitä. Järjestämättömien lainojen aiheuttamaan ongelmiin ei ole pureuduttu riittävästi kautta pankkiunionin pääomittaminen on epätasaista ja varsinkin systeemiset pankit eivät toimi tyydyttävästi. Ja tietysti se on yksi näistä markkinoita kuohuttavista syistä. Pankkirakenteiden uudistukset täytyy täytäntöpana kunnolla, eikä niitä tulisi vesittää. Emrelin riittävät tasot täytyy ottaa käyttöön niin, että tätä vaati, että siihen kohdistuva vaatimus ei ole haitallinen, vaan että sitä on hyötyä veronmaksajille. Meidän täytyy myös ottaa käyttöön järjestely, joka ottaa huomioon kansalliset erityispiirteet ja varmistaa sen, että riskin vähentäminen jatkuu pankkialalla. Yksi tärkeä elementti tässä on se, että pankkiala ei joudu valtionvelkojen uhriksi. Eli me tarvitsemme kunnollisia ohjeita sen suhteen, millä tavalla tällainen puoliksi tyhjä lasi voidaan täyttää. Säker. Ää, täällä olisi teille kysymys, Vavaitseker. Herra Wolfilta. Hyväksyttekö te sen? Prego. Thank you, Mr. Von Sacker. One simple very question Yksinkertainen kysymys. Meillä on pankkiunionin mietintö. Oletko te sitä mieltä, että on vain yksi metodi tarkastella pankkeja EU-ssa, nimittäin pankkiunioni, vai voisiko mahdollisesti olla muitakin keinoja, vaihtoehtoja käytössä, että voidaan parantaa kasvua, työllisyyttä, inflaatiokäsittelyä pankkiunionin sijaan? Voitaisiin käyttää näitä muita vaihtoehtoja. Improving. Pankkiunionin parantaminen ei ole välttämätön eikä riittävä edellytys sille, että voidaan saada aikaiseksi talouskasvua, mutta se on tärkeä pitkän aikavälin talouden vakaalle toiminnalle ja siitä syystä se on tärkeää, että saataisiin kestävää kasvua. Kuten tiedätte, kaikki eu maathan eivät ole pankkiunionin jäseniä. Kaikki eurovyöhykkeen maat sen sijaan ovat ja siksi tämä asettaa meille pienen haasteen sen suhteen, mitä valuuttaunionissa vaaditaan pankkien asetuksen suhteen ja mitä yhtenäismarkkinat taas puolestaan vaativat. Ja siitä syystä komitatyömme onkin niin mielenkiintoista. Minuto. Sitten luonnos yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Tämä mietintö pankkiunionista sisältää tärkeitä hyviä kohtia. Ajattelen tässä esimerkiksi sitä seikkaa, että ollaan, tarkastellaan kriittisesti pankkien stressitestejä suurien pankkien kohdalla euroalueella. 2011 silloin Jopa Dexia-pankki onnistui stressitestissä. Kaikki kuitenkin tiesivät, miten tämä tarina sitten päättyi koska jos pankkeja halutaan turvallisemmaksi, niin silloin tarvitaan enemmän kontrollia, parempaa, vahvempaa kontrollia myös. Ja ennen kaikkea tämä on tärkeää asioissa, joissa tulevaisuudessa täällä parlamentissa tulemme käsittelemään näitä kysymyksiä. Esimerkiksi viitan e- talletussuojajärjestelmään edisiin tässäkin yhteydessä. Se, mistä tänään puhumme, on erittäin, erittäin relevanttia. Mutta lopuksi olen kuitenkin vähän pettynyt, pahoittelen sitä, että tämä mietintö tietyissä kohdissa on liian toiveikas. Tässä ei oteta tarpeeksi huomioon näitä roskalainoja, joissa tietysti pankit kamppailevat Etelä-Euroopan maissa. Olen myös sitä mieltä, että hiukan liian nopeasti ollaan siirtymässä Mario Draghin suunnitelmista ja tätä kaikkea voidaan nyt tänään vain pahoitella. Ja sitten Chambon, yksi minuutti señor presidente señor Kiitos eh, puhemies, kiitokset komission jäsenelle, kiitos tästä erinomaisesta työstä, jota esittelijä ja muut ovat tehneet. Olen pahoillani siitä, että tässä välillä tavallaan eh, on hyvin paljon tietämättömyyttä asioista, jotka liittyvät esimerkiksi demokratiaan. Pankkiunioni on kuitenkin ehkä se kaikkein tärkein asia, jota on tehty eh, uudelleen kansallistamista vastaan, koska se olisi tuhoisaa kansalaisille. Me tiedän, että me olemme menossa eteenpäin. Tämä on hyvin tekninen asia, hyvin monimutkainen asia mutta on myös hyvin tärkeää, että pidämme suuren yleisön informoituna, koska me annamme sitä kautta heille enemmän informaatiota ja se on demokraattisempaa ja se auttaa myös oikeudenmukaisempaa kohtelua ja kehottaisinkin komissiota olemaan kuuntelematta näitä kansallisten seireenien houkutushuutoja. Ja teille on kysymys herra Sanilta, suosutteko te? tisztelt képviselő úr jómagam is egyetértek azzal hogy ezért. Niin, oletteko samaa mieltä siitä, että pankkiunioni on suuri onnistuminen, mutta sitä ei ole vielä viety päätökseen? Haluaisin kuitenkin tietää, kannatatteko te tai pidättekö te suurena menestyksenä myös tätä suojaverkkoa? korkoa velkojille. Olkaa hyvä. Può eh, eh, alzarsi in piedi, prego. Scusi, signor Presidente. Penso Anteeksi puhemies. Mielestäni Tämä on onnistunut rakennelma ja olemme varmastikin oikeilla raiteilla, mutta pitää tehdä vielä enemmän. E Seuraavaksi Urban Crespo, puolitoista minuuttia. Gracias, presidente, señorías. Ocho... Kiitoksia puhemies. Kahdeksan vuotta sen jälkeen, kun kriisi alkoi, pankkijärjestelmä on saanut 700 miljardia euroa. Tämä vastaa viisi kertaa mm, EUn verotulot. Ja, pa- ja musta, musta aukkohan löytyy nyt tällä hetkellä Pohjois-Euroopan pankeista. Ne on altistettu vakavilla velkariskeillä 20 kertaa BKT Saksassa on tämä summa. Viranomaiset Euroopassa ovat olleet toimettomia, hyödyttömiä, eivät ole pystyneet vastustamaan pankkijärjestelmää. Sehän on aivan suhteettomissa ulottuvuuksissa. Pitäisi, heidän pitäisi saada tasensa kuntoon silloin, kun suurten pankkien selvitystila äh, lähentää meidät uutta finanssikriisiä. Silloin kyllä täytyy miettiä, että ensi, miten voidaan sanoa, että ensimmäinen pankkiunionin vuosi on ollut onnistuminen, menestys. Tässähän pitäisi saada aikaan rakenteellisia uudistuksia etelän maissa eikä pitäisi saada niiden, näiden maiden kansaa kärsimään vielä enemmän. Siksi on häpeällistä, miten tämä valvontaelin toimii. Ja Kreikan yhteydessä 2015 kesäkuussa tulos oli, että Kreikan pankkeja suljettiin. Tämä oli katastrofi, katastrofi Kreikan suverenisuudelle ja taloudelle. Tämän päivän mietintö ei oittaa tämän skandaalin täysin hyvät naiset ja herrat teidän toimielintänne vaarantaa suverenisuuden ja vakauden Euroopassa. Me vo, meidän pitää muuttaa tämä tilanne ja ryhdytään toimiin. Wolf, Sitten Wolf, kaksi minuuttia. Thank you, Mr. Kiitos. Kauan kauan sitten ennen kuin ihminen astui kuulle, ennen internettiä ja GSM, jopa ennen Eurovisio-laulukilpailuja, oli uusi maa, joka kasvoi yhdistynyt Eurooppa. Tässä uudessa keisarikunnassa tarvittiin uusi valuutta ja pankki, keskuspankki, ja tämän pankin piti parantaa tuottavuutta, työllisyyttä ja mahdollisuuksia kansalaisille ja nyt siirrytään tähän päivään. Meillä on työttömyyttä, joka on keskimäärin 11 prosenttia, nuorisotyöttömyys monissa maissa yli 30 prosenttia, tuottavuus on laskenut, BKT on laskenut, tänä päivänä maailma on mennyt eteenpäin, mutta Euroopan unioni ja sen ideat eivät. Ne ovat jääneet jumittamaan menneisyyteen. Meillä on hyvin paljon päteviä ihmisiä, kuten esimerkiksi te komission jäsen Hill, jotka yrittävät viedä päätökseen ja täyttää vanhan menneen ajan idean moderniin maailmaan. Ajatelkaa niitä maita euroalueen ulkopuolella, jotka ovat vauraita, jossa on ideoita parempia kuin se, mitä, mikä teillä on tänä päivänä. Wolf, c'è, onorevole Wolf, c'è una domanda per lei. Sorry. Da parte dell'onorevole... Teille olisi kysymys Högmarkilta. Suostutteko? Always. Thank you very much. I, I... Kiitoksia. Olen kuullut että kaipaatte Hastingsin taisteluihin vuodelta 1066 ja sitten viikingitkin kävivät. Mutta kun kuuntelee teitä, niin kaikki ongelmat tulevat Brysselistä. Jos katsotaan yhdistyneen kuningaskunnan ongelmia ja sen finanssisektorin ongelmia, niin eikö enemmän Blair kuin Brown kuin Bryssel ollut ongelmien aiheuttaja yhdistyneessä kuningaskunnassa? Eikö se antaisi aika teille hyvän tilanteen, jos teillä olisi pankit, jotka kattavat Euroopan markkinat, eivät joudu erilaiseen säännösviidakkoon, vaan että olisivat yhden yhteisen säännösten puitteissa, josta päätämme yhdessä. Haluatteko mieluummin eri kansallisten säännöstä viidakon yhteisen säännöstön sijaan, joka avaisi markkinat? Olkaa hyvä, vastatkaa. On aina suuri ilo saada teiltä kysymys, herra Höckmark. Yksi asia, mikä on erittäin tärkeä, on tämä idea, jonka te sanotte. Te sanotte viidakko ja minä sanon taas kilpailevia järjestelmiä. Euroalueella on korkea työttömyys, negatiivinen inflaatio, lähes deflaatio ja matala tuottavuus, mutta Iso-Britannian kaltaiset maat, jotka ovat euroalueen ulkopuolella, joilla on joustavampi ja kilpailukykyisempi perusta, siellä on parempi kilpailukyky, korkeampi työllisyys, korkeampi tuottavuus kuin EU:ssa. Teidän pitää esittää itselleni kysymys, jos on vain yhdet yhteiset säännöt, miksi nämä yhteiset säännöt tuhoavat EU Euroopan, kun taas ne, joilla on kilpailukykyiset säännöt, ne kukoistavat. Per un minuto. Ja sitten edustaja Rebeka, yksi minuutti. Puhemies, komissaari, pääongelma pankkiunionissa on päätösvallan siirtäminen yhteiselle valvontamekanismille. Kaikki olemme voineet nähdä, mitä tarkoittaa, jos ei voi tehdä kotimaisia päätöksiä ja joutuu odottaa keskitettyjä päätöksiä Brysselistä. Kiinnittäisin huomiota siihen seikkaan, että jokaisella jäsenvaltiolla on erilaiset pankkijärjestelmät, kuluttajakäyttäytyminen, mietinnössä pitäisi pohtia, mitä välineitä on käytössä jäsenvaltiotasolla vielä niin, että ne riippumattomasti voivat tarttua kriisitilanteisiin. Toinen ongelma on taloudellinen ero jäsenvaltioiden kesken pankkiunioni ei ole mahdollista ennen kuin komissio on täyttänyt tavoitteensa ja saanut elintason samankaltaisemmaksi eri jäsenvaltiossa. Jos pankki kriisi syntyy. Ja maiden täytyy itse tässä toimia, koska niillä on historiallista taustatietoa, jota tarvitaan kotimaan ongelmien ratkaisuksi. Kiitoksia. Un minuto, a lei la parola a pankunió egy integrációs folyamatnak az eszköze amelyik a gazdaság. pankkiunioni on integraatioväline joka etenee progressiivisesti. tässä pyritään selviytymään kriisitilanteista luomalla tiukempi unioni. kaksituhatta viisitoista saatiin aikaan rakenne jossa on mukana erilaisia elementtejä siis pankkiunionissa. pankkiunioni ei voi olla toimiva, koska maat ovat erilaisia, eikä niiden voida soveltaa samanlaista rahapolitiikkaa kaikkiin. Suurin osa maista on sellaisia, missä on suuria epävakaustekijöitä ja EU jakaantuu velkoja ja velkamaihin. Tällainen tavoite ei tule toteutumaan koska hal- demokraattiset hallitukset eivät voi itse hoitaa näitä asioita enää itsenäisesti. Äh, Kiitoksia, hyvä puhemies. Meillä edessä oleva mietintö on hyvä. Siinä on paljon myönteisiä kysymyksiä ratkottu pankkiunionista, mutta siinä ei ehkä ole riittävän kriittisesti suhtauduttu tilanteeseen. Ensinnäkin rahan ja pankkivalvonnan erottaminen. Me tarvitsemme sopimusta, jotta tämä voidaan saada aikaiseksi. Tällä hetkellä oma pääoman määrät ovat kasvussa Euroopassa, mutta lainanotto varsinkin Etelä-Euroopassa on vähentynyt. Toiseksi suurten pankkien ja pk-yritysten täytyy vastata, PK, pienten pankkien täytyy vastata samoin vaatimuksiin. Näin ei oltu ajateltu, mutta niin on kuitenkin tehty. Ja tämä kaltainen tilanne johtaa sellaisiin lainoihin, joissa yli 500 euroiset lainat täytyy äh, raportoida EKPlle. Eikä myöskään äh, valtion velkakirjoja ole millään tavalla otettu tässä huomioon. Giegold on ottanut esille sen, että pankki- ja vakuutuskysymykset täytyisi käsitellä samalla mittapuulla, vaikka ne ovat aivan erilaisia. Ja lopuksi kaiken tämän synnystä pankkiunioni syntyi siitä syystä, että Espanja ei halunnut osaa pelastusrahastosta ja, ja Belgia ja Luxemburg käyttivät järjestelmää Dexian pelastamiseen. Muistaakseni Almunia yhdessä vuorokaudessa sai aikaiseksi 24 miljardia valtiotukea Dexialle. Ja se kaikki kuului talletussuojajärjestelmään. Minun mielestäni se oli virhe. Mä... Olette samasta ryhmästä kuitenkin, joten en voi hyväksyä teidän pyytämänne puheenvuoroa. Sitten Rova Beres. President Kiitoksia puhemies. Haluaisin ilmaista sen hyväksyntäni sen suhteen, mitä herra Balt sanoi. Kun hän sanoi, että täytyy jatkaa se, mitä, minkä olemme aloittaneet. Koska jos emme näin toimi, niin silloin silloin teemme tarpeeksi, otamme vastaan syyt teet vastaan, mutta emme sitten ansioita ja kehuja tarvittaessa. Siis jos olemme sitä mieltä, että pitää mennä loppuun asti tämä tie, minkä olemme alkaneet, niin silloin hyvä kollega, meiltä puuttuu vielä enemmän kuin se, minkä te otitte esille. Me tarvitsemme tällaisen varautumisjärjestelmän ja talletustakuu suojajärjestelmän. Muutoin se, mitä olemme tässä saavuttaneet, tulee kääntymään meitä vastaan. Ja minä haluan, että me yhdessä todella voimme edetä päättäväisesti tämän suuntaisesti. Joten nyt odotankin että keskustellaan kunnolla tästä aiheesta, ja pitää vähentää riskejä, jotta voidaan myös riskit jakaa. Mutta tämän mukavan käsitteen takaa takana kätkeytyy perustamaton keskustelu, joka liittyy valtioriskeihin. Ja minua hämmästyttää, että samat, jotka kieltäytyvät ottamasta huomioon kansainvälistä toimintaa tällä alueella, haluavat toisaalta poistaa tai eivät halua ottaa huomioon valtiovelkaa, valtion riskivelkaa kestävällä tavalla. Ja sitten omalta puoleltaan kieltäytyvät tekemästä valtionvelkaa, velasta välinettä, jota, jonka parissa ei voitaisi spekuloida, eivätkä halua alistaa sitä transaktioverolle. Nyt jossain vaiheessa pitää kuitenkin valintojakin tehdä minun mielestäni. Honorevole Ruonen. Kiitos. Seuraavaksi Ruohonen Lerner. Arvoisa puhemies, ollaanko tässä taas tilaamassa lisää laskuja Etelä-Euroopasta? voin taata että niitä alkaa tulla jos euroalueen laajuinen talletussuojajärjestelmä otetaan käyttöön. ymmärrän gualtierin mietinnössä ilmaistun huolen ja toki allekirjoitan sen itsekin. luottamus on kaiken pankkitoiminnan perusta. kansalainen ei talleta yhtä ainoaa euroa säästötililleen ilman luottamusta siihen että rahat myös pysyvät tallessa pankkisektorit pohjoisessa ja etelässä ovat kovin erilaiset riskit ovat erilaiset. yhteinen euroalueen kattava talletussuojajärjestelmä toisi vakautta ja uskoa lähinnä niihin jäsenvaltioihin missä hälytyskellojen pitäisi oikeasti soida. tämän vuoksi vastustan gualtierin mietintöä. kiitos. Ja Senhor Presidente, eh, cara colega, quando falar de se pagar da fatura do Sul, eh, eh, kun te puhutte eteläisten maiden laskujen maksamisesta, niin ajatelkaapa myös tätä siirtoa eteläisestä Euroopasta Keski-Eurooppaan esimerkiksi saksalaisille pankeille. Miljoonia, miljardeja veronmaksajien euroja on pumpattu pankkeihin, eikä tämä ole enää kestävää. Ja tällä yritetään nyt puhua ratkaisuista, mutta tämä on nyt kuitenkin minusta ihan vain tällaista näennäisratkaisua. Uskotteko te, tai katsokaa, mitä nämä mekanismit ovat saaneet aikaan. Ei tämä riitä, ei tämä tilanne ole parantunut. Ja jos puhutaan valvonnasta, niin äh, se, mitä pankkivalvonnalla on saavutettu, siitä ei tarvitse edes puhua. Se on ollut äh, voimassa kaksi vuotta ja se ei toimi. Katsokaapa esimerkiksi, mitä minun äh, kotimaassani tapahtuu. Siellä pankki, joka oli ollut kaksi vuotta jo vararikossa silloin, kun valvontajärjestelmä otettiin käyttöön ja kukaan ei edes huomannut sitä. Ja yhä vielä te puhutte tämän puolesta. Lopettakaa se. Kiitoksia, Delange. Eh, Kiitoksia puhemies. Kuulin, että meidän pitäisi alkaa, lopettaa se, mikä on alkanut. Ja totta, pankkiunioni on yksi suurimmista saavutuksista viime vaalikaudella mutta kansalaisten ei pidä kantaa liiallisia riskejä pankeista. Ja jos nyt kuulen antaisi valkoisen sekin suurimmalle osalle täällä, niin varmasti he allekirjoittaisivat tällaisen pankkiunion, jossa on kolme pilaria ja taattaisiin jopa talletukset. Mutta kriisiaikana eh, luottamus jäsenvaltioiden kesken on is, on pitkälti puuttuva asia. Meidän ei pidä taata eh, eh, talletusjärjestelmiä, jotka vielä hoitaan kansallisella tasolla. Ja nyt pitäisi kiirehditään sitten liikaa näissä pilarikysymyksissä luottamus on vielä rikki ja riskien vähentäminen. Ja myös sopimukset ensimmäisen pilarin kohdalla eivät ole loppuun viety, eikä sitäkään ole kaikkea taattu. Ja sitten ruvetaan tällaista muuta rakentamaan. Meidän ei pidä vain lopettaa, minkä olemme alkaneet, mutta ennen kaikkea meidän pitäisi tehdä, mistä olemme sopineet. Ja niin kuin emme halua asettaa velkoja pahempaan asemaan, niin mikään jäsenvaltio ei saa kärsiä näistä järjestelmistä. Minä olen kolmannen pilarin puolesta, mutta pitää toimia varovasti eikä kiireessä. Kiitoksia. Eh, äh, edustaja De Lange, teille on vihreä kortti. Herra Monolta, hyväksyttekö te? Je, je suis très sensible niin, ymmärrän kyllä hyvin nämä perustelunne, mutta kysymys, jonka haluan teille esittää, on, että te jatkuvasti toistatte veronmaksajaperustelua, että meidän täytyy ottaa heidät huomioon. Oletteko sitä mieltä, että eikö veronmaksajalla ole myöskin pankkitilejä, jotka haluavat talletussuojaa, niin kuin tapahtui esimerkiksi vuonna 2015 joulukuussa Italiassa niissä pankeissa, joissa mentiin konkurssiin. Ovathan hekin pankkien asiakkaita. Mitä mieltä te tästä olette? Juuri näin. Katsokaa sääntöjä. Sääntöjen mukaan yli kahden 200 000 talletukset taataan kansalaisille. Jos pankit ovat vastuuttomia ja antavat asiakkaille tuotteita, jotka ovat varsin riskialttiita ilman, että kertovat heille, niin tämä on kuluttajakysymys, mutta ei mikään talletussuojakysymys. Minä pelkään sitä, että jos jäsenvaltiot, enkä mainitse nyt mitään nimeltä, mutta yrittäkää löytää joku keino kiertää sijoittajan vastuujärjestelmää. Näinhän pyritään vähentämään riskejä moraalikatoa. Siinähän sanotaan että sitten, että ok, me emme halua sijoittajan vastuuta, vaan laskun maksakoon jälleen valtiot ja veronmaksajat. Ja minä pelkään kyllä, että jotkut jäsenvaltiot tietenkään eivät halua laskua omalle maalleen vai jollekin muulle jäsenvaltiolle. Ja siksi pitäisi pyrkiä kohti kolmatta pilaria, mutta ei niin, että joku jäsenvaltio tästä tilanteesta kärsii. Seuraavaksi Fernandes, puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies. Ensin haluaisin onnitella esittelejä tästä hienosta mietinnöstä. Tässä tiivistetään varsin hyvin edistykset viime vuosina, kun on rakennettu pankkiunionia tätä todella eurooppalaista hanketta Tätä kautta on saatu aikaan vakautta euroalueelle viime vuosina, vaikkakin tietenkin ollaan täysin ta- kaukana kunnollista elpymisestä. Tarvitaan vahvempaa finanssipolitiikkaa tässä. Joka tapauksessa mietintö osoittaa, että täytyy edetä niin kuin kolleganikin ovat sanoneet, tai suurin osa ainakin heistä. Ja kiitän siitä, että suuri enemmistö parlamentissa puoltaa sitä, että rakennetaan pankkiunionin kolmas pilari, jota me tarvitsemme, tautosuojajärjestelmää, ja sen täytyy toteutua nopeammin ja voimakkaammin kuin tämänhetkinen aikataulu, joka nyt on käytössä. Joka tapauksessa tämä keskustelu tarvitsemassa juridista tarkastelua koskien valtion velkaa. On tärkeää vähentää riskejä, on tärkeää, että valvonta rahoituslaitoksissa vähentää ja minimoi riskejä. On, avoimuus on tärkeä pankkien taseissa, mutta todellakin tarvitaan laadullinen muutos, kun määritellään julkista velkaa. Tämä voisi lisätä vielä rahoitusalueen sirpaloitumista, vaikka juuri siihen, sitä pyrimme välttämään pankkiunionilla, joten tämä tie kulkee mm, toiseen suuntaan kuin pankkiunioni, joten tätä suuntaa ei pidä valita, varsinkin jos otamme huomioon, että vain pankkiunionia koskisi yhtäläiset markkinat ja sitten äh, joten kiitän vielä tästä ja me tuemme myös tätä talletussuojaehdotusta. una per te Meillä, täällä on sininen kortti. Hyväksyttekö te kysymyksen? Langenilta. Eh, niin hyvä kollega, te sanoitte, että pankkiunion on ollut valtava menestys. Meillä on kuitenkin ongelma, että rahapolitiikka ja pankkien valvonta, eh, niitä ei ole erotettu toisistaan. Ja EKP määrittelee, kuinka suuret eh, riskit ovat ja se vaikuttaa esimerkiksi säästötileihin ja että esimerkiksi 500 euron äh, seteli halutaan poistaa. Mitä mieltä te olette tästä? Eli siis sitä, että äh, onko tämä menestys, eli EKP samanaikaisesti kun äh, talous on käynnistymässä Etelä-Euroopassa haluaa ottaa negatiiviset korot käyttöön. Kiitoksia puhemies. Mielestäni pankkiunioni on kulkenut oikeaan suuntaan ja ongelmat rahapolitiikan ja valvonnan välillä olivat aikaisemmin läsnä monissa maissa, niin kuin omassa maassani Espanjassa, koska valvontatyö on itsenäistä erossa rahapolitiikan hoidosta. Joka tapauksessa ongelmat, joita edelleenkin on elvytyksen aikaansaamiseksi euroalueelle, niin ne eivät johdu mahdollisista rahapoliittisista ongelmista, vaan ennen kaikkea johtuu siitä, että puuttuu finanssipoliittinen pilari euroalueella, eikä ole sellaista sitoumustakaan olemassa e- euroalueella, että joillakin mailla on vielä tällaisia budjettiylijäämiä vaihto tase ylijäämiä. Tämä vaikeuttaa edelleen kriisistä pääsyä ja tämä vaikeuttaa etelän maiden selviytymistä kriisin kyysistä. Kiitoksia. Reiko. Osak, yksi minuutti. Panie przewodniczący, szanowni państwo. Ze... Hyvät naiset ja herrat, kiitoksia. Minulla on erittäin vähän puheaikaa, otan esille vain muutaman kysymyksen aloite eurovyöhykkeen näkökulmasta katsoen on looginen seuraus pankkiunionin lisätyöstämisestä. Kuitenkin on jotakin väärinymmärryksiä sen suhteen, millä tavalla sopimukset solmitaan tässä järjestelmässä. On aika todennäköistä, että järjestelmän kustannukset tulevat asiakkaiden maksettavaksi. Kotimaani Puolan näkökulmasta katsottuna maa, jossa on aika paljon ulkomaalaista pääomaa sisäisillä rahoitusmarkkinoilla. Mielestäni tämän kaltaiset tämä, menettelyt ovat epäsuotuisia. Tällaisten pankkien asiakkaat kantavat kustannukset tässä suhteessa, vaikka me olekaan pankkiunionin jäseniä. Meillä ei ole mitään takeita sille, että kustannuksia ei synny myös pankkien äh, konkursseista tai väärinhallinnoinnista. Prego. Kiitokset ja Demasi. Kiitos. Uusi finanssikriisi on uhkana. Kasinotalous kasvaa nopeammin kuin äh, normitalous. Superrikkaat eivät tiedä, mitä tehdä. Korot ovat negatiivisia. Italiassa jo äh, eräs eläkeläinen hirtti itsensä, koska hän menetti elinaikaiset säästönsä. Eli sen vuoksi on ehdottomasti suojeltava piensäästäjiä, mutta ei niin, että jätämme sinne reikiä. Velkojien, pankkien ja velkojien kohtelun täytyy olla uskottavaa ja esimerkiksi talletussuojajärjestelmä täytyy eritellä tai erottaa investointi pankkitoiminnasta, koska muuten tästä tulee jälleen äh, tällaista haamutoimintaa. Talletussuojajärjestelmä on varmasti välttämätöntä ja äh, siitä huolimatta äh, säästöpankit täytyy tästä eriyttää. Kiitos. Ja sitten Högmark. Mr. Speaker, first to those... Puhemies, ne, jotka puoltavat tässä järjestelmän sirpaloituneisuutta mun puolesta me, te voitte haluta enemmän byrokratiaa, jos rakastatte sitä, mitä enemmän on byrokratiaa, sen parempi. Jotakin tällaista kai te haluatte. Minä tässä vain yritin auttaa. Mitä tulee tähän pankkikeskusteluumme? Kiitän esittelijää. Mutta pääongelma tänä päivänä Euroopassa ei ole sääntelyn puute pankkisektorilla, oikeastaan ihan toisinpäin, koska nyt sopeutetaan päätöksiä, joita on tehty ja jotka nyt ovat tulossa voimaan, me näemme, että puuttuu kasvua, investointeja. Ja tässä mielessä, jos estetään pankkeja investoinneista, luotonannosta, maksuvalmiuden edistämistä. Se loisi vieläkin suurempia ongelmia, koska ei ole mitään sääntelyä, joka voi korvata kasvun puutteen ja työllisyyden tehostamisen, joten me emme ratkaise yhtään mitään ongelmia erottamalla pankkeja, ja enemmistöä tätä varten ei edes ole. Äh, hyvä, Hökmark, minulla on teille kysymys. Freiralta, olkaa hyvä. Mr. Okmark, thank you. Äh, edustaja Hökmark, kiitos kaikesta työstä, mitä te olette tehneet PRDssä. Minun kysymykseni liittyy nimenomaan tähän. Eli kysymys on tästä sijoittajan vastuusta kustannuksista pankin omistajille, mutta oletteko te tietoinen siitä, että suuri osa Euroopan pankkiteollisuudesta on suojattu tästä ja ajattelen erityisesti tässä Saksan pankkeja, koska täällä on tällainen yksittuinen rahoitus, joka piilottelee tuolla bail-in sijoittajan vastuun taustalla – eikä tässä ole minkäännäköistä avoimuutta liittyen esimerkiksi valtion tukiin. Oletteko te tietoinen tästä? Oletteko te seuranneet tätä ja oletteko te keskustelleet asiasta? Thank you very much for your... Kiitoksia kysymyksestä, Nerova Ferreira. Ensinnäkin ajatus sijoittajavastuusta on se, liittyy siihen, että veromaksajia ei vaadita maksamaan tappioista tässä mielessä halusinkin täällä yhdessä teidän ja muiden kanssa parlamentissa käsitellä tätä asiaa. Me yhdessä olemme herättäneet henkiin kapitalismin pään pankkisektorilla. Haluaisin kiittää teitä myös näistä ponnistelusta. Muuta tämä tarkoittaa Saksassa, Ranskassa tai Portugalissa mistä tahansa sitä, että veronmaksajien rahaa ei kaadeta pankkeihin ennen kuin on käsit- varmistettu 80 prosentin pääomapusku. Niin miten tämä hoidetaan, se on eri asia. Tietysti tulemme seuraamaan tätä tilannetta ja katsomme, mitä tapahtuu eri jäsenvaltioissa, niin että kaikki noudattavat todellakin lainsäädäntöä. Mielestäni tämä on tärkeää tehdä Portugalissa, Italiassa, Saksassa ja Ruotsissa. Kiitokset kollega. Ja sitten edustaja Marjas yksi minuutti. Kiitoksia, puhemies. Yhteinen valvontajärjestelmä pankkiunionin puitteissa, jonka tavoitteena on edesauttaa vakautta, vaikuttaa siltä, että ei se ole riittävä. Olemme saaneet huomata, että valtavia määriä rahoja on käytetty pankkien pelastamiseen, kun taas työttömyyteen käytetyt rahat ovat erittäin pieniä. Kreikassa olemme saaneet huomata, että kolmannen pöytäkirjan mukaisesti pankkejamme on myyty ja olemme saaneet kärsiä se seuraukset. Nyt pankit, joita pelastettiin, kauppaavat roskaluottoja ja ovat valmiita kauppaamaan myös kreikkalaisten varoja. Tätä kansalaiset eivät tule hyväksymään. Teille on, buone. Teille on sinne kortti Bonannilta, hyväksyttekö? Sì, volevo chiedere al collega se lui... Haluaisin esittää teille kysymyksen. Oletteko te sitä mieltä, että yhä globalisoituneemmassa maailmassa on parempi, että meillä on vähemmän ja suurempia pankkeja kuin että on pieniä ja lukuisampia pankkeja?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 pienen, pienten pankkien tilannetta ei voida mitenkään hyväksyä, koska monet, monet pankit olisivat tarvinneet apua, mutta näin ei kuitenkaan ole ollut. Ja sitten seurauksena nämä pankit on pantu selvitystilaan. Mielestäni meidän pitää antaa tukea pankeille, jotka ovat EUn de, periferissä, koska nämä maat kuitenkin todella myötävaikuttavat talouksiin näillä alueilla. Mitä tulee Kreikan pankkien pääomittamiseen tai uudelleen pääomittamiseen pankeissa olemme todenneet, että omistajat ovat saaneet sen, minkä heille kuuluu, mutta yleisö on menettänyt kuitenkin paljon. Kiitokset edustaja Gualtieri tästä mietinnöstä ja kiitoksia kaikille, jotka ovat olleet mukana laatimassa tätä erinomaista mietintöä. Haluaisin kiittää myös komission jäsen Hilliä ja koko Euroopan komissiota siitä tosiasiasta, että vihdoin viimein meillä on lainsäädäntöehdotus jolla käsitellään pankkiunionin kolmatta pilaria, koska tämä on se kaikkein hankalin saavutettava eli tämä eurooppalainen talletussuojajärjestelmä pankeille. Haluaisin painottaa, hyvä komission jäsen, että olin äh, hämmästynyt äh, kuulessani äh, EKPn puheenjohtajan sanovan, että ei pitäisi mennä liian vauhtia eteenpäin, että meillä on tarpeeksi ongelmia jo muutenkin. Minusta me tarvitsemme lisää keskusteluita keskuspankkien johtajien kanssa, jotta voimme osoittaa, että pankkiunioni on jatkossakin ja edelleen välttämätön. Minun kotimaassani pankit ovat kyllästyneitä siihen, että niitä myydään kymmenen, että siellä myydään ne joudutaan myymään liian halvalla. Hyvät naiset ja herrat, alun perin pankkiunioni oli tarkoitettu valvontavälineeksi ja me ajattelimme luonnollisesti, että mitä enemmän ja useampia ihmisiä keskittyy pankkeihin ja valvomiseen, sitä parempi. Nyt on ihan selvää ainakin Saksan eläkeläisten kannalta, että tässä on kysymys nyt riskien yhtenäistämisestä ja yhteisvastuullistamisesta ja tämä on aikamoinen shokki Saksan eläkeläisille, koska paikalliset pikkupankit ovat nyt yhteisvastuullisia. Jos kaikki ovat kaikesta vastuussa, niin silloin se merkitsee sitä, että loppumetreillä kukaan ei ole vastuussa yhtään mistään. Eli sen vuoksi tämä pankkiunioni on täysin vastuuton. Ja minähän olen sitä mieltä, että euro on johtanut vain onnettomuuksien, sen vuoksi se on lakkautettava. Kiitos sitten kollega Ferber. Kiitos puhemies, komission jäsen, hyvät kollegat. Kun me puhumme pankkiunionista, niin meidän täytyy kriittisesti todeta, että tämä, tätä aikaisempaakaan direktiiviä ei ole vielä täytäntöön pantu joka paikassa. Ja samanaikaisesti tehdään uusia ehdotuksia. Sen vuoksi pyytäisinkin, että huolehdittaisiin siitä, että säännöt, joita hyväksytään, että ne ensin täytäntöön pan, hyväksytään, täytäntöön pannaan ja että niitä noudatetaan kaikissa jäsenvaltioissa ennen kuin lähdetään tekemään uusia ehdotuksia, kuten esimerkiksi EDIS. Toinen asia, jonka haluaisin ottaa esiin, on suhteellisuusperiaate. Eihän kaiken kaikkea tarvitse ratkaista eurooppalaisella valvonnalla. Otan tässä äh, esimerkiksi äh, kriisinratkaisuneuvoston, jossa puhutaan siitä, että, että jotkut pankit maksavat enemmän. Ja sitten äh, myös CRR, CRD4, vakavaraisuuspaketti on yksi asia. Ja on, on asioita, joissa ei tule minkään näköistä eurooppalaista lisäarvoa, vain siksi, että se on eurooppalaista. Ja muutenkin täytyy täytäntöön panna kaikki vanhat ennen kuin tehdään uutta. Prego. Kollega Ybner. Grazie, presidente. The banking union has... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Pankkiunioni on mielestäni ollut kaikkein tärkein eurooppalainen hanke, joka on syntynyt eurooppalaisen kriisin seurauksena. Se mahdollistaa sen, että että sijoitavastuukysymyksetkin on otettu huomioon, mutta me tarvitsemme tietysti uudet ehdot sitten tilanteen hoitamiseksi. Meillä on ollut aikaa sopeutua muutoksiin, mutta vaikuttaa siltä, että kaikkia muutoksia ei ole vielä tehtävä, riittävästi täytäntöönpantu. Meidän täytyy myös siis jakaa tietoa paremmin uudesta järjestelmästä investoille ja muille markkinaosapuolille. Erityisesti vähittäisinvestoijat, jotka käsittääkseni ovat kaikkein haavoittuvammassa asemassa, joutuisivat paremmin ymmärtämään tätä sijoittajavastuujärjestelmää. Meidän täytyy tarkastella sitä, millä tavalla BRD on täytäntöönpantu erityisesti säännöksiä, jotka liittyvät sitä järjestystä, jolla luotonteille maksetaan takaisin. Tämä järjestelmä saa lisää luottavuutta ja saamme paremman samanveroisen toimintaympäristön aikaiseksi, jos harmonisointia lisätään tällä alalla. So, uh, la procedura del catch DI. E, ja seuraavaksi siirrymme keskusteluun ilman puhujalistaa. E, se, ensimmäinen puhuja Mavrides. Thank you, President. Kiitoksia puhemies. Haluaisin kiittää ja onnitella esittelijää erinomaista mietinnöstä. Täytyy heti alussa sanoa, että ennen kuin osallistuin politiikkaan, kuulin sanottavan, että EU:ssa meillä on yhteisiä sääntöjä, mutta nämä yhteiset säännöt varsin usein ovat kuitenkin erilaisia. Ja tämä tilanne tässäkin on edessä. Silloin kun union, pankkiunioni luotiin, niin pankkiunionilla on merkitystä vain sikäli, että siinä olisi mukana kolme pilaria talletustaku myös. Tätä keskustelua käytiin silloin ulos ja todettiin, että en, en, ilman kolmatta pilaria pankkiunioni ei pysty pysty selviytymään. Pankeilla täytyy olla sama kohtalo, niillä täytyy olla samat tilaisuudet ja mahdollisuudet, mikä, mitä nyt kuitenkaan ei ole. Ja tämän takia, mitä enemmän menetämme aikaa, sen suuremmat, suuremmiksi riskit tulevat. Ja sitten herra Schwab. Kiitos puhemies, hyvät kollegat. Pankkiunioni on todellakin hyvin äh, hankela, hankala kysymys. Olen sen aikaisemmin jo sanottu. Ensinnäkin uskon, kuten politiikassa muutenkin, meidän täytyy aloittaa siitä, mikä on realiteetti. Meillä on euroalue ja sen vuoksi ECRn kollegoiden äh, kommentit siitä, että euroalue se ongelma on hieman äh, minusta maailmalle vieras. Pankit ja rahoituslaitokset ovat siellä olemassa äh, palvelemassa reaalitaloutta. Ja äh, me olemme ihan oikeutetusti luoneet äh, paljon uutta säätelyä pankeille, mutta meidän täytyisi kuitenkin miettiä, millä tavalla me voimme finanssimarkkinat äh, markkinoita vahvistaa sillä tavalla, että ne voisivat toimia myös epäbyrokraattisemmin. Kiitos. Grazie, onorevole. Kiitos, kollega Viegas. Este união bancária não resolve coisa nenhuma o sistema de supervisão é Valvonta... E o seu fundo. Tämä pankkiunioni ei ratkaise mitään. Ähm, Kriisiratkaisumekanismi ja kaikki tähän myönnetyt varat ovat aivan riittämättömiä. Jälleen kerran veronmaksajat joutuvat maksamaan pankkien ongelmista. Me tarvitsemme tehokasta kriisiratkaisujärjestelmää ja meidän täytyy vähentää veronmaksamiin kohdistuvia paineita. Mahdollisimman vähän kustannukset, jotka kohdistuvat siis veronmaksajien, on tässä todettu. On kuitenkin tärkeää, että ennen pankkialan uudelleenjärjestelyä äh, tällaista toimintaa olisi lainkaan suvaittu. Meille tässä ei ole mikään ratkaisu kyseessä, Tällä tavalla ei saada aikaiseksi sellaista ähm, finanssialaa, joka palvelee kansalaisia. No, Seuraava. Prego. Brian. Kiitos puhemies. Haluaisin kiittää puheenjohtaja Gualtieri hänen mietinnöstään kolme lyhyttä kommenttia komissaarille. Pankkiunioni on ratkaisevan tärkeä kasvun työpaikkojen kannalta, erityisesti euroalueella Meillä täytyy olla vahva pankkiunioni ja meidän pitää hiukan nyt parantaa tämä jälkikäteen tätä projektia, niin silloin näin myös pitää tehdä, jos olen myös sitä mieltä, että komissio on oikeassa, kun alkaa ajan tarkastelun jos meidän pitää olla tarpeeksi rehellisiä, jos muutoksia tarvitaan, niin pitäisi myös tehdä, eikä pitäisi toimia puoluepoliittisesti. Meidän piti toimia tässä nopeasti. Tämä on ollut varsin erikoislaatuinen hanke, alkoi viime parlamenttikaudella, mutta aina pitäisi olla valmis muuttamaan asioita, jotka eivät toimi. Ja vielä lopuksi seuraava asia, komissaari tässä on kyse lainanantoympäristöstä. Liian monet pankit vieläkään eivät ole valmiita lainoittamaan pk-yritysten kasvua Euroopassa ja euroalueella aivan erityisesti. Minä olen sitä mieltä, että on tärkeää pitää nämä varaukset ja varmistamme, että valvontajärjestelmä toimii. Uudet stressitestit ovat kunnollisia, mutta pitää varmistaa, että pankit alkavat myös toimia niin, että kasvua syntyy, vihreää kasvua myös e, e, talouteen. Muutoin emme onnistu. Minuto, prego. Sitten edustaja Flanagan. Eh, this week in Ireland. Kiitoksia. Tällä viikolla Irlannissa keskuspankki tuhosi 500 miljoonaa euroa se perimä, joka johtui siitä, että me jouduimme pelastamaan kaksi ei-systeemistä pankkiita. Tämänkin seurauksena on se, että rakennamme sellaisia pilareita, jotka olisi pitänyt ottaa käyttöön silloin, kun eurovaluutta otettiin käyttöön vuonna 1999. Viime vuonna aivan samalla tavalla tuhosimme kaksi miljardia miljardi vuonna 2011, kolme miljardia, yhteensä kolme eh, miljardia, 6 miljardia. 25 miljardia odottaa edelleen samaa kohtaloa. Haluaisin tietää seuraavaa. Mitä neuvosto aikoo tehdä, mitä komissio aikoo tehdä, mitä EKP aikoo tehdä, jotta sovellettaisiin näitä uusia sääntöjä takautuvasti ja pelastettaisiin Irlanti ja Irlantin kansa tästä, tältä kammottavuudelta 31 miljardin tuhoamiselta. Tässä on kyseessä viides kerta, kun yritän saada vastausta tähän kysymykseen. Voisiko komissio nyt vihdoin kuunnella, eikä siellä keskustelisi keskenään? Ja osoittaisitte edes helvetin vähän ymmärrystä niille, jotka täällä pyrkivät saamaan vastauksia. Te katselette internetiä silloin, kun me puhumme teille. Vastatkaa kysymykseen, mitä aiotte tehdä nyt, että takautuvasti autetaan Irlantia, joka on pakotettu nyt mahdollisesti lainaamaan 31 miljardia euroa. Se ei ehkä ole paljon teille, mutta se on ihan helvetin paljon meille. Ja on ihmisiä, jotka ovat nälässä tämän takia. Vastatkaa kysymykseen ja kunnioittakaa myös minun mandaattia ja kaikkien muidenkin. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi vastauspuheenvuoro. Lord Hill komission puolesta. Olkaa hyvä. Thank you very much, uh, President, and thank you. Paljon kiitoksia puhemies. Which I think has covered... Kiitoksia tästä keskustelusta, joka kattoi hyvin monia kysymyksiä. Eräät niistä koskivat pankkiunioniakin. On hyödyllistä, kuten voin vain sanoi, muistuttaa itseämme siitä, että tässä lasi on puoliksi tyhjä tai puoliksi täysi mielestäni, se on puoliksi täysi. On hienoa kuitenkin pitää mielessä, kuinka pitkälle me vielä päässeet. Tämä prosessi ei ole valmis ja tosiasia, että meidän pankkijärjestelmämme on nyt vahvempi, sinä enemmän pääomaa ennen kuin tämä työ alkoi, on tosiasia. Kysymyksiin liittyen, luottamusta käsitteleviin kysymyksiin liittyen, mielestäni olemme niiden suhteen aivan tosiasioiden ytimessä, sen ytimessä, mitä meidän täytyy tehdä pankkiunen luomiseksi, jos haluamme päästä eteenpäin. Tämä korostaa sitä lähestymistapaa, jonka me olemme valinneet eh, esimerkiksi riskien vähentämisen alalla. Meidän täytyy luoda kaikin puolin yhdessä lisää luottamusta. Minä olen samaa mieltä sen suhteen, että on erittäin tärkeää toimeenpanna oikein, oikein olemassa olevaa lainsäädäntöä ja kunnioittaa niitä sitoumuksia, joita on jo tehty. Kuten aikaisemmin sanoin, edistystä on saatu tämän mainitun säännöstön toimeenpanemisessa. Ekofinissa palaamme joka kerta asiaan, kun tapaamme, ja jäsenmaat ovat tulkoon jo saaneet säännöt toimeenpantua. Ähm, valtion velkariskin kysymyksiin, joihin viitattiin, olen samaa mieltä tämän varovaisen linjan kanssa josta puhuttiin. Meidän täytyy valtion velan suhteen koordinoida ponnistuksiamme globaalilla tasolla. Olemme tällä hetkellä äm, talous- ja raha-asian valiokunnassa ja Baselin ryhmässä keskustelemassa kaikista mahdollisista tulevaisuuden toimista, joita täällä käsiteltiin. Äm, finanssipoliittisen äm, varotoimen tärkeyttä myöskin tarka- korostettiin ja korostettiin sitä, että meillä täytyy olla varautumismekanismi vuoteen 2024 olemassa ja myöskin riskin vähennysjärjestelmä. Varjopankkijärjestelmä tuli myöskin esiin ja uskoakseni voisin mainita muutaman asian siihen liittyen. Aivan aluksi ähm, Siihen liittyvä asetus tuli viime vuonna voimaan. Mifit myöskin tulee tässä olemaan tärkeässä roolissa ja toivon, että me pystymme saamaan aikaan jonkin verran enemmän edistystä rahamarkkinoilla. Neuvoston kanssa yhdessä meillä on hyvin paljon valoisia näkymiä sen suhteen ja luonnollisesti olen hyvin tarkkaavainen kaikkien esiin tulevien riskien suhteen, joita varjopankki sektorilla saattaa esiintyä. Ja lopulta hyvin usein tässä tuli esiin kaikilta puolilta. Ähm, suhteellisuus. Tässä meidän täytyy osoittaa tahtoa tarkastella jo olemassa olevaa hyväksyttyä lainsäädäntöä, lainsäädäntön rakennetta, ei asettaa sitä tai pankkiunionia kyseenalaiseksi, mutta kuten nostaja Hei sanoi, meidän täytyy pohtia, saammeko me kaiken toteutettua oikein ja toimiiko tämä lainsäädäntö nyt kaikkein tehokkaimmalla mahdollisella tavalla, että voisimme rohkaista investointeja niin, että yritykset voisivat lainata varoja ja että pääoma pääsisi virtaamaan yrityksiin, jotka haluavat nyt investoida kasvuun. Tämä suhteellisuuskysymys on jotakin, mitä tulemme tarkastelemaan. Me tulemme myöskin tarkastelemaan siitä vakavaraisuusdirektiivin äh, uudelleenarviointi tilanteessa ja se, että meillä on mikro- ja makro mukana on jota minä olen halunnut korostaa. Olen hyvin kiinnost- kiitollinen edustaja Gualtierille, esittelijälle ja varjoesittelijöille heidän työstään tämän mietinnön parissa ja odotan mielenkiinnolla tulevia mietintöjä. Toivottavasti voimme osoittaa sitä, että saamme yhä enemmän edistystä aikaan. Tiedän, että kollegat ovat eh, valmiita tähän ja me yhdessä haluamme vahvistaa pankkijärjestelmää. Me olen sitä varma. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos näistä komission jäsenen loppuajatuksista, jotka liittyvät pankkiunioniin. Nyt ainakin puheenvuoron edustaja Gualtieri loppupuheenvuoroa varten. Olkaa hyvä. Grazie, presidente. Kiitoksia puhemies. Tämä on ollut oikein eläväinen keskustelu ja siinä on käsitelty useita asioita tietenkin se, että tämä tärkein sisältö mietinnössä ja sen tarkoitus on se, että analysoidaan hyvin täsmällisesti eri näkökohtia, jotka liittyvät tähän ensimmäiseen yhtenäisen ähm, seurantajärjestelmän toimintaan ja siihen, mikä on toiminut hyvin, mikä on vähemmän hyvin toiminut, mitä on korjattava tässä on todella paljon nyt yksityiskohtaisia ehdotuksia, niin kuin Sven Gigol sanoi. Me tietenkin odotamme, että, että, komissi, että, että SSM ja SRM näiden osalta meillä olisi yhteinen kokous EKon valiokunnassa, jossa komissio antaisi yksityiskohtaisia vastauksia kysymyksiimme. Tietenkin ymmärrän, että SREPin mekanismi ja tämän harkinnanvaraisuus ja nämä kynnyskysymykset ja sekä PK-yritysten tilanne ovat kaikki aiheita, jotka varmaankaan eivät niin innosta täysistuntoa kun nämä bail-in ja bail-out ja pankkien erottamiskeskustelut ja kaikki muut asiat, joista niin paljon keskustelemme. On totta, että keskustelun pitäisi pohjautua tosiasioihin ja todellisuuteen eikä niinkään ideologialle. No meidän ei pidä tietenkään unohtaa sitä, että mietinnössä sanotaan, että säännöitä, sääntöjä on noudatettava, mutta samaan aikaan säännöt onneksi pitävät sisällään mahdollisuuden ryhtyä toimiin, joilla ei ole kielteisiä vaikutuksia finanssipoliittiseen vakauteen. Valtiosta puhui, tämä on oikein myönteistä. Se, mitä Saksassa tapahtuu, se on oikein myönteistä. Siellähän ollaan perustamassa instituutioita, mm-hmm. jolla, jolla ennaltaehkäisään veiliin mahdollisuuksia. Tämä on myönteistä. Ei meidän, meidän pidä suhtautua tähän myönteisesti, että käytetään niin järkevästi näitä sääntöjä, koska finanssipoliittinen vakaus on varmasti kaikille hyvä. On myös hyvä muistuttaa, että että veronmaksajien varoja tähän ei enää käytetä. Edelleen arvostin suuresti sitä, että komission jäsen arvosti tätä lähestymistapa, joka koskee valtion velkaa. Siihen on pureuduttava ainoastaan Basel-puitteissa. Kiitos. Hyvät edustajat, näin keskustelu on nyt päättynyt. Ilmoitan